istunnon. Haluaisin ilmaista suruvalittelut Kuotemaalaalaisten uhrien omaisille ja perheenjäsenille siitä tragediasta, jonka aiheutti viime keskiviikkona tulipalo alaikäisten turvatalossa lasten kodissa. Me odottelemme vielä tutkimuksen tuloksia, jotta saisimme tietää tämän tapahtuman syyt ja mahdolliset vastuukysymykset. Nämä lapset ja nuoret tarvit, olisivat tarvinneet parempaa suojaa. Se on selvää. Niin kuin tiedätte, viime viikolla vietimme naisten oikeuksien päivää. Kysehän ei ole pelkästään retoriikasta, kun kyseistä päivää vietetään, naiset ovat väkivallan uhria, syrjinnän uhria, pakkoavioliittojen uhria. Heidät syrjäytetään joskus työmarkkinoilta sekä vastuullisesta päätöksenteosta. Meidän täytyy joka päivä vaatia sitä, että heidän oikeuksiansa kunnioitetaan. Naisten oikeuksien ylimääräisessä valiokunnassa